First of all, I want... Huomenta kaikille. Ensinnäkin haluaisin antaa puheenvuoron tulkeille, jotka edelleen lakkoilevat, kuten näette, joten pyytäisin teitä laittamaan kuulokkeenne, jotta kuulette. Their statement. So now please, uh, what, what... Joten mikäs koppi? Kaksi. Kymmenen suomen kielellä. Tulkit ilmoittavat, että työtaisteluhallinnon kanssa on nyt käynnissä jo 24. päivää. Thank you very much. Now, uh... Kiitos. Ensimmäinen kohta, listalla on hyväksyminen, mutta meidän pitää lykätä äänestystä uusiutuvista energialähteistä, koska tässä on nyt muutama pikkuseikka, joka pitää nyt selventää parlamentin ja neuvoston välillä, kun Koreper-kokous tuossa pidettiin eilen. Joten jos ei vastustusta ole, niin jos estyvistä luonnos voidaan hyväksyä tällä muutoksella. Selvä, hyvä. Nyt sitten äh, muutama ilmoitus. 20. päivä kolmatta koordinaattorit päättivät eh, soveltaa tuota 53 järjestyksen mukaista menettelyä 53.4 työjärjestyksen artikla, ja tarkist- joka liittyy tarkistusten jättämiseen tuohon tekstiin, joka on Pohjameri, kalakannat, eh, läntisellä välimerellä maailmalliset kalastussuunnitelmat, eli koordinaattorit päättivät laatia, jättää tähän tarkistuksia, eli ei valmistelijaa ole nimetty Envissä ja ei tule sitten lausuntoluonnosta. Me jätämme siis kantamme tarkistuksina suoraan johtavalle valiokunnalle, joka on kalastusvaliokunta. Ja sekin, kun ne on hyväksytty Envissä nuo tarkistukset, eli aikataulu on Tarkistukset pitää jättää viimeistään Envissä 5. päivä heinäkuuta kello 11 ja äänestysvaliokunnassa on 10. tai 13. syyskuuta Strasbourgissa. Ja työtaakka tässä vain tulee raskaammaksi mandaatin loppua lopun lähestyessä, joten näin ollen päätettiin avata näitä määräaikoja useissa kohtaan sen takia, valmistelija, jos ei ole nimetty, eikä tule mietintöä lausuntoluonnosta eri teksteistä, kerron kohta mistä, ja tarkistukset hyväksytään, eli ne laaditaan, ja sitten niin koostetaan sitten lausunnoksi minun toimestani puheenjohtajan toimissa, Eli tyyppihyväksyntälainsäädäntö, joka liittyy Brexittiin. Tarkistukset pitää jättää 5.7. mennessä, äänestämme Envissä 29. ja tai 30. elokuuta, eli myöhemmin. Sama pätee verkkojen Eurooppa-välineeseen. Tarkastus tehtävä viimeistään 11.7. ja äänestys 10.13.9. Sitten kestävät investoinnit ja kestävyysriskit ja siltyvät kertomukset 4.9. viimeistään tarkistukset valiokunnassa äänestys sitten lokakuussa ja sitten yhteisäännöksiä koskeva asetus tarkistukset pitää jättää viimeistään Envissä 5. päivä syyskuuta ja äänestämme lokakuussa. Tänään on tulkkaus 20 kielellä. Ja kuten tavallista, olette saaneet äh, kokousasiakirjat sähköisesti ja kokous lähetetään sähköisenä suoraan verkkoon. Olette saaneet tai teille on lähetetty siis koordinaattorin suositukset sähköisesti 21. kesäkuuta kokouksesta. Jos ei ole vastustusta, niin voimme hyväksyä ne. Selvä, hyvä. Lisäksi sama pätee pöytäkirjoihin kokoukset 19.20. päivä maaliskuuta ja 26.27. päivä maaliskuuta. Ne on hyväksytty, jos kukaan ei vastusta kokouksen päättymiseen mennessä. selvitys meneillään olevista toimielinten välistä neuvotteluista seuraavaksi. CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistaminen. Kolmannet trilogit pidettiin tuossa 19. kesäkuuta. Poliittisia teknisiä kysymyksiä käsiteltiin mukaan lukien kadmiumrajat, josta Envillä on tämän toimivalta. Kolmikantaneuvottelun luvussa neuvosto teki selväksi, että se olisi halukas tekemään myönnytyksiä parlamentille kaikissa elävistä kysymyksistä, jos parlamentti olisi valmis hyväksymään kadmiumrajan, joka olisi 60 milligrammaa per kilogramma, ja ettei laskettaisi tuota raja-arvoa enempää. Mutta parlamentti pysyi kannassaan raja, arvoista ja sopimuksen ei päästy ja ymmärsin niin, että tämä teksti menee sitten Itävallan kauden puolelle. Sitten uusiutuvien lähteiden edistäminen uudellattu tekstisopimukseen päästiin viidensissä neuvotteluissa 13. kesäkuuta. Sovimme tilapäisesti siitä, että energialähteiden määrä pitäisi olla ainakin 32 prosenttia uusiutuvista jos ajatellaan unionin bruttokulutusta vuonna 2030, ja sitten olisi tarkistuslauseke vuoteen 2023 mennessä, ja myös suosittiin siihen, että vähimmäisosuus 14 prosenttia polttoaineessa kuljetuksen liikenteessä pitäisi olla uusista lähteistä vuoteen 30 mennessä, erityisesti ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet, jotka perustuvat viljakasveihin, niin tarvitsevat ylätasot vuoteen 20 mennessä ja missään tapauksessa ne eivät saa ylittää 7 prosenttia loppukulutuksesta, jos ajatellaan tie- ja raideliikennettä. Ja sitten edistyneiden biopolttoaineiden biokaasujen osuus pitää ainakin prosentti vuonna 25 ja ainakin 3,5 prosenttia vuonna 30. Esimerkiksi palmuöljy, sehän vaikuttaa voimakkaasti maankäyttöön käyttöön epäsuorasti. Siitä luovutaan vaiheittaisesti ja siirrytään tällaiseen sertifikaattiprosessiin, joka perustetaan. Tilapäinen hyväksyttiin Koreperissä eilen. Ja Envi-osuudet, niistä äänestetään sitten ensi viikolla todennäköisesti, koska no, on tällaisia pieniä selvennyksiä. No katsotaan kuinka pieniä ne ovat. Äänestys pidetään 10. päivä heinäkuuta. Energiaunionin hallinnointi. Tämä on menestystarina. Päästin tilapäisopimukseen komissa 30 neuvossa. Sovimme tärkeistä osista paketteja, joka sisältää selvät aikarajat jäsenvaltioiden valmistella kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma aikajaksolle 21-30, Kattan kaikki viisi ulottuvuutta energioinnissa ottaen huomioon. Aika, alueelliset perspektiivit. Tarvitaan pitkän aikavälin strategia, joka sisältää analyysin, joka kattaa skenaarion, jossa saavutetaan kasvihuonekaasupäästöt tasolla nolla vuoteen 2050 mennessä ja sitten negatiiviset päästöt sen jälkeen. Lisäksi pitää huomioida, miten tämä hienolla globaali unionin hiilivuotti käytetään energiatehokkuus ensin periaate pitää määritellä ja niin tehtiinkin. Pitää sopia jatkotoimista myös jäsenvaltiotasolla jos ajatellaan tässä sitovia EUn uusiutuvien energialähteiden tavoitteita, EUn energiatehokustavoitte olisi tärkeä myös tämän 15 prosentin yhteen, yhteen toimivuustavoite. Sitten väkevien alkoholijuomien merkinnät, esittely ja määritelmät. No, kolmikantaneuvottelijoiden siellä varmasti neuvosto ja komissio tapasivat ja kävivät hedelmällistä keskustelua, katettiin nämä tärkeimmät osa-alueet. No, tässä käsiteltiin jo useita kysymyksiä, jotka liittyvät tuohon siirtymäaikaan, kun käytetään maantieteellisiä merkintöjä ja siihen liittyviä määritelmiä. No, tässä on mahdollisuus päästä sopimukseen kuitenkin ottaen huomioon teknisten aspektien vallitsevuus, niin sekä puheenjohtaja että EP päättivät siirtää tekniselle tasolle sen, että valmistellaan. Seuraavat trilogit pidetään syyskuun viimeisellä viikolla. Päivää ei vielä ole. Nyt on teidän vuoronne puhua. Siirrymme kohtaan kahdeksan esityslistalla kannabiksen käyttö lääkinnä, lääkinnällisiin tarkoituksiin. Tässä on useita yhteisesittelijöitä ensimmäisenä. Puheenvuoron käyttää EPPstä. No odotamme edustaja Suitsaa. Hän ei ole paikalla. Sitten SD edustaja Balash. Merci madame la, la présidente. Kiitos Haluatteko, että puhun nyt? Hyvä. En ole tottunut kertomaan asioita näin, mutta nyt minä kerron omista kokemuksestani Lymen taudin kanssa. Minulla oli negatiivisia kokemuksia. Kävin lääkärillä ja Ranskassa kannabispohjaisia lääkkeitä ei ollut saatavilla – ja minulle tämä lääkäri sanoi, että on ainoastaan yksi keino, jotta nämä tuskat saadaan käytettyä, nämä kivut saadaan pois, niin on se, että sinä käytät kannabista. Minä en halunnut rikkoa lainsäädäntöä maassa, niin jo kysyn pääsisinkö käsiksi kannabislääkkeisiin, ja hän sanoi, että ei. Kannabiksessa on kaksi vaikuttavaa ainetta. Yksi on psykotrooppinen, ja sitä vastaan tarvitsee taistella. Se aiheuttaa ongelmia, mutta on myös toinen vaikuttava aine, joka on rentouttava ja joka voi myös vähentää kipuja. Me tiedämme tämän täysin varmasti lääketieteellisesti. CBD, tämä voidaan käyttää sädehoitoa saaville. Sitä voidaan käyttää multipelin skleroosiin, lymentautiin tai muihinkin tauteihin. Ja nyt me olemme kohdanneet tämän hetken, jolloin meidän olisi annettava näille potilaille näistä taudeista kärsiville pääsy tähän molekyyliin, tähän vaikuttavan aineeseen, jotta heidän tuskat vähenisivät minimiin. Ongelma on se, että lainsäädännössä ei ole yhteensovitettu lainsäädäntöä tämän asian suhteen ja tämä aiheuttaa suuren epätasa-arvo ongelman lääkkeeseen pääsyyn. Toinen ongelma on se, että meillä ei ole varmoja laadukkaita lääkkeitä, ne ovat huonolaatuisia tuotteita, jotka eivät täytä näitä lääketieteellisiä ehtoja. Siksi on pyydetty, että luodaan oikea eurooppalainen strategia lääkinnälliselle kannabikselle siten, että lääke tutkimusta rahoitettaisiin varmasti. On tärkeää, että tiedetään, että ei ole mitään ongelmaa, mikäli käytetään CBD, tämä on siis kannabiksen sisältämä molekyyli, ja on liisi katsottava, mitkä ovat näiden aineiden vaikutukset, äh, kun niitä käytetään yhdessä muiden aineiden kanssa, positiivisia vai negatiivisia? Meidän olisi tarve saada lisätietoja aiheesta. Olisi tärkeää, että saadaan laadukkaita, kunnollisia tuotteita ja mahdollisuus, että voidaan innovoida Euroopassa. Useimmiten innovaatiot tulevat kolmansista maista ja tämä on ongelma. Potilaat ovat tässä keskiössä, heidän jokapäiväinen elämä on tässä panoksena. Siksi onkin erityisen tärkeää, että me pystymme antamaan riittävät eväät lääketieteen ammattilaisille, että he pystyvät paremmin hoitamaan potilaitaan. On tärkeää, että potilailla on mahdollisuus valita eri tuotteita. Farmaseuttiset tuotteet ovat ainoastaan yksi tuoteerä ja lisäksi pitäisi olla muitakin kannabistuotteita mahdollisuus käyttää mutta tämän tulisi olla mm, tapahtua selkeissä puitteissa. Näin ollen tarvitsemme selkeät puitteet, että kroonisista kivusta kärsivät potilaat saisivat parhaan mahdollisen hoidon. Siksi meidän mielestämme tämä päätöslauselma on erityisen tärkeä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Edustaja Krupa. Thank wcześniej bardzo. Chciałam, e, no rzeczywiście, rezolucja przynajmniej... Kiitoksia. Tämä päätöslauselma tässä muodossa on ihan hyvä, koska meidän täytyy katsoa vähän hyviä ja huonoja puolia näissä asioissa. Mutta on valtavaa kaaosta, kun ajatellaan kirjallisuutta, kannabikseen käyttöön liittyen lääketieteellisissä tarkoituksissa. Kannabiksessahan on yli 500 ainesosaa, joita tulee vielä tutkia. Ja meidän täytyy myöskin kunnolla sitten erikseen tutkia eri vaikuttavien aineiden vaikutuksia. Tällä hetkellä on hyvin erilaisia kantoja kannabikseen liittyen. Kun puhutaan vaikka marihuanasta tai kannabiksesta, ja on sanottu, että kannabiksesta voi olla hyötyä lääketieteessä, mutta tällä alalla mielestäni meidän täytyy löytää varoja, jotta voidaan riippumattomalla tavalla tarkastella tilannetta. Kaikki tämä kaos johtuu tietyistä tutkimuksista, jotka, on, jotka ovat saaneet rahoitusta tietyiltä tahoilta. Tiedän, että kannabiksen käyttö tai CBDn käyttöä ei vielä riittävästi ole tutkittu – ja epilepsian osalta on todettu, että kannabiksesta voi olla hyötyä, mutta tutkimuksia ei vielä ole tehty riittävästi. Ja sitten kivun lievittäminen. No meidän täytyy katsoa, miten tässä voidaan käyttää kannabista. Eli monissa tilanteissa kannabiksesta voisi olla hyötyä, ja minä tuen sitä, että teetetään riippumattomia tutkimuksia, jotka vihdoinkin voisivat selvittää Mikään ratkaisu. Ei ainoastaan näiden kahden ainesosan osalta, vaan tämä koskee kaikkia aineita, jotka jollain tavalla liittyvät kannabikseen. Puolassa lääkevirasto viljelee tämän tyyppisiä kasveja ja niistä tehdään lääkkeitä joista voi olla hyötyä. Eli tässä oikeastaan kaikki. Eli nyt tarvitaan rahoitusta ja riippumattomia tutkimuksia. Kiitos. Kiitos edustaja Wilder. Um, Kiitos puheenjohtaja. Niin kuten kuulimme, tieteellistä näyttöä on paljon jo nyt, joka osoittaa, että lääkekannabis voi helpottaa kroonista kipua aikuisilla ja tästä kuultiin aamulla hyvin henkilökohtainen kertomus. Savitekstimin lääke on olemassa, joka helpottaa kipua, jossa on multipeli skleroositapauksia. Sitä on saatavilla EU-markkinoilla kentissä. Sitä valmistetaan minun alueellani Seviteksillä on EU-hyväksyntä keskinäisen tunnustamisen järjestelmän kautta. Muut mutta Yhdysvalloissa pienilmaisasiat hyväksyvät uuden kannabispohjaisen lääkkeen, että, että, että epilepsian parantam- tai levitämiseen Ja pitää varmistaa, että EU-ssa nämä lääkkeet pääsevät markkinoille ja potilaille, että niitä tarvitsevat. Tämä on sellainen mahdollisuus nyt tämän keskustelun kautta ja suullisen kysymyksen kautta tuoda nyt tällaista maalaisjärkeä tähän kannabiskeskusteluun. Ja kun eurovaalit ovat tulossa, niin meillä on velvollisuus puhua tästä järkevästi ja avoimesti. Tässä on paljon hämmennystä ja paremmin, paremmin kuin useimmat, että sananmuodossa ja kielessä on kaikki tärkeys. No, tässä nyt on sekoitettu toisiinsa tuo vapaa-ajan käyttö ja laillinen ja laiton käyttö, mutta ehkä pitäisi puhua kanabinoideista tai sen johdannaisista THCstä ja muista, joten kasvijohdannaiset ovat kaikkialla käytössä lääketieteessä, niitä on testattu. Voimme vain, jos joku nyt vasta on löytä, olisi löytänyt aspiriinin, niin olisiko sitten ongelmia? Sen kanssa pitäisikö sitten valmistaa sitä ja olisiko erilaista keskustelua? Joten ei tässä nyt puhuta siitä, että poltetaan kannabista vihdekäyttönä, vaan jäsenvaltiot voisivat päättää, miten vievät asiaa eteenpäin. Kauhia tilanne oli kyseisessä kuningaskunnassa, jossa nuori tyttö, joka äitinsä kanssa, hänellä oli karabinoidiöljyä, ja sitten hän sai, hän oli, hän oli vakava epileptinen tilanne, ja nuo lääkkeet otettiin pois, koska se nähtiin kannabiksena. Sitä ei voida jatkaa, tällaista toimintaa, joten puhutaan sitten lääkeistä, jotka ei osattu kannabista, puhutaan oikein nimellä kannabinoideista. Se on todellinen kemikaalinen nimi, toisaalta sitten ne pitäisi olla markkinoille ja potilaille, jotka saavat sitten levitystä, jota ansaitsevat. Tässä on selkeitä kysymyksiä saadaan investointeja tutkimukseen. Se on parvistealue Ja kyseessä on halpa lääke, jos saadaan se hyväksyttyä. Se tuo paljon helpotusta, mutta lisäksi pitää kouluttaa lääketieteen ammattilaisia, kun tätä uutta lääkettä käytetään, koska ei kannata nyt mitään lääkkeitä valmistaa mutta että on koulutusta nämä pitää erotella. Tämä ei ole vapaa-ajan käytöstä kyse, tässä on kyse lääkkeestä, jotta pitää testata kunnolla ja saada sitten markkinoille niin pian kuin mahdollista. Kiitos. Edustaja Hoisling. Ja, <clears throat> vielen Dank erstmal. Kiitoksia, hyvät kollegat. Olemme tehneet yhteistyötä ja olemme monissa asioissa samoilla linjoilla. Erityisesti kivun levityksen käytetään kannabista. Yhdysvalloissa, tai siis Euroopassahan meillä vielä ei ole kannabispohjaisia lääkkeitä, jotka olisi sallittu. Eli työtä pitää tehdä nyt nopeasti, jotta tällaiset lääkkeet voidaan sallia. No tietysti tutkimusta pitää tehdä, siitäkin olemme yhtä mieltä. Meidän pitää tukea tutkimusta julkisin varoin. Ja on tärkeää nyt hyväksyä näitä lääkkeitä ja monet lobbarit haluavat tarjota omaa THC-malliaan. Nyt on käsitelty lääketieteellistä tehoseita ja kanabista yleisemmin. Meidän täytyy varmistaa, ettei syrjitä lääketieteellistä kannabiksen käyttöä, vaan meillä pitää olla sääntöjä ja meidän pitää varmistaa lääkkeiden laatu. Se on mielestäni nyt ratkaisevaa. Ei meidän ei pidä jättää tätä asiaa nyt vain lääkeyhtiöiden hoidettavaksi. Meidän täytyy katsoa, miten raaka-aineita voidaan hankkia. Ja Saksassakin oli ongelmia. Siellä oli toimitusongelmia. Esimerkiksi Kanadasta piti tuoda kannabistuotteita ja näin ei pitäisi olla, vaan meidän pitäisi tuottaa kannabista paikallisesti. Ja on tärkeää, että näiden tuotteiden saatavuus on samanlainen kaikkialla – Mehän taistelimme sairausvakuutuskassojen kanssa, jotta nämä lääkkeet korvattaisiin kaikkialla. Eli jos tässä asiassa edetään ja nämä hyväksytään Euroopassa, niin silloin olisi järkevää, että katsomme, että nämä lääkkeet myöskin korvataan kaikkialla, missä ne ovat saatavilla. Kiitos. Thank you very much. No. Kiitos. Sitten edustaja Torres Martínez. Eh, gracias. Este Kiitoksia. Yhteiskunnassa käydään tosiaan tätä keskustelua. Tähän liittyy etuja. Ja nyt meillä on mahdollisuutta toimia oikein, koska kyse on oikeudenmukaisuudesta, kun ajatellaan sairaita, jotka törmäävät kaikenlaisiin estoihin ja kieltoihin – ja joutuvat kärsimään siitä, että tätä lääkettä ei ole saattavilla. Ja monet jo totesivat, että kannabis vaikuttaa myönteisesti monien kipujen lievittämiseen. Ja kun ajatellaan vaikka AIDSia, Alzheimerin tautia, astmaa, syöpää, kroonisia kipuja, kroonin tautia, epilepsiaa, MS-tautia, glaukomaa, niin lääketieteellinen kannabis olisi hyödyksi näiden tautien osalta. Eli heitä nyt ilman pari kysymystä. Eli miksi tästä asiasta on tehty näin hankala? Ei muiden lääkkeiden osalta ole tehty näin. On jo osoitettu, mitä hyötyä kannabiksen käytöstä on, ja kyse on ennakkoluuloista. No, marihuonan vapaa-ajan käyttö – epäilyttää joitain. Mutta meksikolaiset 1900-luvun alulla soit, polttivat kannabista Yhdysvalloissa ja teksaslainen senaattori sanoi ja tuomitsi heidät ja sanoi, että kaikki meksikolaiset ovat hulluja ja kannabis tekee heistä hulluja. Ja silloin se kiellettiin. No nyt yli sata vuotta on kulunut ja nyt on korkea aika, että harjoitamme järkevämpää politiikkaa. Kannabiksen viljelyn kieltäminen ei ole loogista eikä luonnollista ja meidän täytyy katsoa, että jos kan- kannabis otetaan käyttöön, niin voimme parantaa monien elämänlaatua, mutta samalla voimme olla yhteydessä menneisyyteen luontoon, koska hamppu on y- tärkeä osa monien maiden viljelyselämä, kuten myöskin Espanjassa. Siellähän on suotuisat ilmastolosuhteet näille kasveille. Meidän pitää edistää kestävää käyttöä ja näin voimme antaa toivetta kansanterveydelle ja esimerkiksi monille maaseutualueille Etelä-Euroopassa. Siellä tarvitaan nopeasti jonkinlaista tuotantoa, jos otetaan huomioon ympäristö, ja meidän täytyy ymmärtää erilaiset elämänmuodot. Olisi hyvä, jos voisimme nyt hyödyntää niitä resursseja, joita maaperästä saamme. Kiitos. Pedicini. Kiitos edustaja Pedicini. Grazie, grazie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mekin tuomme päätöslauselmaa, koska olemme samaa mieltä tavoitteista. Meidän pitää säännellä tätä alaa. Mutta jotta päästäisiin tavoitteisiin, niin meidän täytyy selvittää kaksi asiaa. Se on ehkä banaalia ensinäkymältä, mutta tätä keskustelua käydään myöskin jäsenvaltioissamme. Ensinnäkin täytyy tehdä ero kannabiksen ja sitten lääketieteellisen kannabiksen käytön välille. Yhtäältä on psykoaktiivinen aine ja toisaalta on sitten neutraali aine ja sitten toinen ero on vielä tärkeämpi. Enkä nyt puhu siitä, miten sitä voidaan käyttää huumeena, mutta lääketieteellinen käyttö yhtäältä ja sitten teollinen käyttö toisaalta. Koska nythän on selvää, mitä hyviä vaikutuksia kannabinoideilla on. Niitähän voidaan hyödyntää esimerkiksi kroonisten kipujen lievittämiseen ja auttamaan esimerkiksi MS-taudista kärsiviä. Tämä on ihan kiistämätöntä ja se on pantava merkille. Mutta Italiassa, nythän otamme hiukan esimerkkejä jäsenvaltiossa, Italian terveysviranomaiset on ottanut kantaa asiaan ja suosittanut, että noudatetaan varovaisuutta, koska ei ole riittävästi tieteellistä näyttöä kannabistuotteiden kielteisistä vaikutuksista. Me olemme panneet tämän merkille, mutta meidän täytyy tehdä selväksi, että yksi asia on varovaisuusperiaate, kun ajatellaan kannabinoidien käyttöä kevyellä tavalla. Eli terveet ihmiset voivat käyttää niitä. Ja toisaalta on sitten kannabisen käyttö sairauksien hoitamiseen. Eli silloin ei voida soveltaa varovaisuusperiaatetta, vaan silloin pitää tehdä tutkimuksia, on eri vaiheita 1, 2, 3, katsotaan miten nämä ainesosat vaikuttavat eläimiin ja sen jälkeen vaikutukset ihmisiin, kun ajatellaan toksisuutta ja niiden tehokkuutta. Jos teemme tämän eron niin sitten on hiukan selvempää, millainen asenne meillä tulisi olla sääntelyn osalta, jota aiomme tehdä. Komission pitäisi siis ryhtyä tukitoimiin. Meidän pitää miettiä tutkimusta, lupamenettelyitä ja myöskin näiden aineiden väärinkäytösten ehkäisyn osalta. Kiitos. Kiitos. Edustaja Shai Pirik. Kiitoksia, puheenjohtaja. Myöskin Alankomoissa on käyty laajaa keskustelua. Ja henkilökohtaisesti haluaisin sanoa, että meidän täytyy politiikassa katsoa, millaisia hyviä vaikutuksia näillä aiheilla on ihmisille, esimerkiksi joilla on kovia kipuja. Eivät he voi odottaa, että Euroopan parlamentti teettää tutkimuksia. He he valovat vain päästä eroon kivustaan. Ja he käyttävät sitten aineita. Jos ei niitä saa laillisesti, niin ne hankitaan laittomasti. Eli meidän täytyy nyt puuttua tähän asiaan. Eli se, mikä on hyväksi, niin sen pitää olla saatavissa. Mutta meidän täytyy ensin tutkia asiaa ja tietää, mikä on tilanne tarkkaan. Eli meidän täytyy Euroopassa nyt todeta, mikä on hyväksi ja mikä ei. Meidän täytyy tutkia tätä. Meidän täytyy muistaa potilaiden tarpeet. Eli tuen näitä eri kommentteja, joita täällä juuri on tehty. Madame Ayuso. Edustaja Ayuso. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Tästä on puhuttu jo aikaisemminkin ja kannabis on hallusinoiden kasvi, joka aiheuttaa hyvin kielteisiä vaikutuksia ihmisissä. Mutta joku täällä sanoi, että kaikkien pitäisi pystyä käyttämään kannabista ja mielestäni se on aivan kammottava ajatus ja minä en koskaan sitä voi tukea. Mutta on sairaita, esimerkiksi kroonisista kivuista kärsiviä, joille ainoa ratkaisu on kannabiksen tai kannabisjohdannaisten käyttö, mutta lääkärit aina määrittävät tämän tarpeen. Ja koska meillä ei riittävästi ole tutkimusta, mehän voisimme parantaa näitä hoitoja sitä kautta, niin esimerkiksi omassa maassani se pitää ostaa huumekauppialta. Ja tämä asia täytyy nyt ratkaista täältä. Ei ehdottaa sitä, että kannabis olisi kaikkien saatavilla, että kaikki voisivat sitä viljellä, koska se olisi paha asia kansanterveydelle. Mutta siitä mieltä olen samaa mieltä kaikkien kanssa, että lääketieteellisen käytön kannabis, sitä asiaa täytyy tutkia ja sitä pitää valvoa ja sitä pitää myöntää ainoastaan lääkärin reseptillä. Kiitos. Kiitos paljon. Onko muita? Ei. Sitten edustaja Mihok komissiosta, eh, herra Mihok komissiosta. Thank you very much, Chair. Kiitos paljon. Komission puolesta minä haluaisin toivottaa tämän keskustelun tervetulleeksi ja myös tämän nostaa esiin tärkeän asian, joka päätöslauselmassa nostetaan esiin. Se, että kannabiksen lääkinnällisen ja viihdekäytön välille tehdään ero. Kannabis itsessään kuuluu kansainvälisiin yleissopimuksiin ja tämä ovat huumepolitiikan kulmakiviä. Näitä tulisi kunnioittaa. Nämä yleissopimukset kieltävät kannabiksen viihdekäytön, mutta toisaalta ne myös sallivat kannabiksen lääkinnällisen ja tieteellisen käytön. Tästä näkökulmasta on erittäin tärkeää, että tehdään tämä selkeä pesäero, kuten te teettekin. Euroopan unionilla on toimivalta puuttua kannabiksen käyttöön rikollisesta näkökulmasta, mutta toisaalta mitä tulee yleisen julkisen terveyteen, niin meillä on myös toimivalta tukea jäsenvaltioita. Jäsenvaltiot ovat ne, joiden tulee toimia ensin. Ja näitä tukitoimia antaa. Viime vuosina me olemme rahoittaneet ja meillä on ollut erilaisia ohjelmavälineitä, jotka ovat olleet olemassa, jotta on voitu tukea alan tutkimusta. Me olemme siis äh, näin toimineet ja lisäksi meillä on ollut rahoitusvälineitä, jotka ovat mahdollistaneet tämän tyyppisen tutkimuksen tukemisen terveysnäkökulmasta toisen pääosastaan kollega puhuu. Kiitos mielenkiintoista keskustelusta, niin lääkekannabis tai kannabis lääkennällisiin käyttöihin tarkoituksiin ei ole selvästi määritelty ja saadaan tulkittaa eri tavoin, mutta jos puhutaan lääkkeistä, jotka on johdettu kannabinoideista, niin silloin puhutaan tuotteista, jotka ovat saaneet luvan lääkekäyttöä varten ja sitä varten on selkeät, selkeät oikeudelliset kehykset EU-ssa. Ja se on myös ottamaan mukaan lääkkeet, joiden vaikuttava ainesosa on kannabispohjainen aine. Ja jos tämä on tuotettu teollisesti, niin sitten se kuuluu sitten sen lupamenettelyyn, joka sallii kansalliset lupamenettelyt tai keskus, keskitetyn lupamenettelyn, kuten osa jäsenistä on täällä maininnut. Meillä on yksi tuote, joka on saanut luvan useissa jäsenvaltioissa keskinäisen tunnustamisen prosessin kautta, joka osoittaa juurikin sen, että lupaprosessi voi mukaan tällaisiin tuotteisiin ottaa ne mukaan. Lisäksi voitaisiin kehittää näitä harvoja sairauksen varten kannabinoidipohjaisia lääkkeitä käytetään tätä varten juuri, mutta välttämättä lupia ei ole vielä saatu. Kompromisseja ei voida tehdä kuitenkaan tietenkään lupavaatimuksessa, kun puhutaan turvallisuudesta, tehokkuudesta ja laadusta. Osa teistä myös viittasi tähän, että on hyvin tärkeää myös ajatellen mahdollisia sivuvaikutuksia näillä lääkkeillä, että olisi tarvittava tutkimusta ja että kehittäjät investoisivat tämän tyyppisiin tuotteisiin ja saataisiin tarvittava näyttö, koska lupajärjestelmämme ovat näyttöpohjainen järjestelmä. Pitää myös varmistaa, että on turvallisuustarkastuksia ja seurantaa, jos ajatellaan lääkkeiden valvontaa. Tässä on menettelyt kyllä olemassa EU-tasolla, on myös vuorovaikutusta eri virastojen välillä, lääke, Euroopan lääkeviraston ja huumeviraston välillä – he vaihtavat tietoja keskenään lääkkeiden käytöstä ja lisäksi myös laatuvaatimukset kiinnostavat ja tätä voidaan tutkia vielä lisääkin ja katsoa mitä voidaan tehdä, joten pähkinänkuoressa kyllä lääkkeitä jossain kanavidoiden saattavat olla mielenkiintoinen ratkaisu jatkossa, mutta tarvitaan näyttöä, jotta luvat saadaan kuntoon ja pitää varmistaa turvallisuus ja laatu. Kiitos. Thank you. Kiitos, edustaja herra Schmidt. Siihen päättyy keskustelu tästä aiheesta. Muistuttaisin, että tarkistusten jättämisen määräaika 4. heinäkuuta kello 11. Äänestys päätöslausumaistukset todennäköisesti lokakuussa Envissä. Seuraavaksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu. Um, Kyseessä on... Hmm. Niin, lausuntoluonnoksen käsittely. Annan puheenvuoron valmistelijalle edustaja Omarjeelle. Madame la présidente, merci. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. Kuten me tiedämme, väärinkäytösten paljastajat osallistuvat yleiseen hyvään. Ja mm, näitä väärinkäytöksiä on paljastettu ympäri maailman. Mutta näitä vainotaan, syytetään ja tuomitaan mukaan lukien Euroopan unionin jäsenvaltioissa. on Antoine Del Tour, joka oli Leaks vuoden takana, Anne-Marie Dusson saastuneen veren takana, Busi, joka kertoi vammaisten lasten pahoinpitelystä. Miten on mahdollista, että myös kymmeniä toimittajia vainotaan tai jopa tuomitaan. Jotkut ovat joutuneet jopa mm, kaltereiden taakse vain sen takia, että he ovat täyttäneet omat tehtävänsä, toimineet yleisen edun mukaisesti ja tukeneet väärinkäytösten paljastajia. Väärinkäyttäjien paljast, väärinkäytösten paljastajien auttaminen on erityisen tärkeää, koska nämä usein tekevät ammatillisen itsemurhan. Heillä on rohkeus paljastaa näitä väärinkäytöksiä. On tärkeää, että tämä täytetään, tämä oikeudellinen tyhjiö, Euroopan unionissa, koska tätä nykyä väärinkäytösten paljastajat eivät nauti minkäännäköistä suojelua unionin lainsäädännössä. Ja mikä vielä synkempää on se, että liikesalaisuusdirektiivi on vielä entisestään heikentänyt näiden suojelua, kuten myös osallisten toimittajien suojelua. He ovat oikeudellisesti vielä heikommassa asemassa. Ympäristövaliokunta on erityisen paljon tämän asian keskiössä, koska hyvinkin usein terveysympäristö elintarviketurvallisuus, eläinten suojelu, piireihin mm, liittyvät nämä skandaalit. Siksi olenkin erityisen tyytyväinen, että minä olen voinut ympäristövaliokunnan nimessä laatia tämän lausunnon. Komission direktiiviehdotus on luonnollisesti askel oikean suuntaan. Olen tästä tyytyväinen. Tässä mennään oikean suuntaan, koska tässä halutaan suojella kaikkien haavoittuvaisemmassa asemassa olevia, sellaisia, jotka ovat työ suhteessa ja alemmassa asemassa. Lisäksi tässä on kaksi eri viestintäkanavaa, jota hannutaan alta väärinkäytösten paljastajille, joko yritysten sisällä tai sitten viranomaisille – tai kansallisella tasolla siten, että olisi tämmöinen kansallinen viestien vastaanottajan taho. Nämä tasot ovat tärkeitä. Mutta minä ehdotan, että menisimme pidemmälle lausunnossa. Minä olisin halunnut mietintöön lisättäväksi, että tähän lisätään myös eurooppalainen suojelutaso väärinkäytösten paljastajille – olen nimittäin sitä mieltä, että nämä monet tapaukset ovat meille opettaneet, että valtiot eivät ole aina parhassa asemassa suojelemaan kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa olevia. Näin ollen, jotta me voimme suojella väärinkäytösten paljasta ja mahdollisimman hyvin ja edesauttaa näitä paljastuksia. Minä ehdotan, että luodaan eurooppalainen väärinkäytösten paljastajien virasto, jota voitaisiin kutsua Oplaksi. d'information, ce qui est très Tämä olisi erittäin tärkeä virasto, joka pystyisi antamaan tietoa ohjaamaan väärinkäytösten paljastajia siten, että he olisivat tietoisia heidän oikeuksista. Tämä olisi myös suojeluväylä, joka takaisi väärinkäytösten paljastajille täydellisen suojan. Ja tämä olisi myös suoja erilaisille kostoille. Tämä virasto olisi yhteydessä kansallisiin viranomaisiin samalla tavalla kuin petosten vastainen virasto, jossa eurooppalaiset toimivaltaiset viranomaiset pyytävät, että kansalliset viranomaiset ryhtyvät tarvittaviin toimiin. Mietin nyt eurooppalaista syyteen virastoa, Olafia tai Euroopan unionin tuomioistuinta. Tämä on ensimmäinen ehdotus, ensimmäinen lippulaiva-ehdotus tässä lausunnossa. Lisäksi haluaisin liennyttää joitain oikeudellisia ongelmakohtia, joita direktiivissä oli, jotka saattaisivat vähentää väärinkäytösten paljastajien suojelua. Minä haluaisin, että suojellaan väärinkäytösten paljastajia, jotka ilmoittavat laittomuuksista ja myös sellaisia, jotka ilmoittavat ei välttämättä laittomista toimista, vaan sellaisista toimista, jotka ovat lain hengen vastaisia tai yleisen edun vastaisia. Koska usein laittomuuksien raja on häilyvä ja useimmiten näistä väärinkäytöksistä vastuussa olevat ovat olleet harmalla alueella, mitä tulee lainsäädäntöön. Ja tämä kolmas ehdotus on se, että avaisimme tämän suojelumahdollisuuden eurooppalaiselle lainsäädännölle ja siten, että kaikki eurooppalaisten yritysten palveluksessa toimivat myös EUn ulkopuolella – ja ehdotan, että tämän piirin kuuluisivat myös kaikki EU- ja EU-virastojen työntekijät. Ilman näitä henkilöitä monet tapaukset olisivat jääneet paljastumatta. Minä en aio luetella kaikkia, mutta sähkökalastus, hormonihäiritsijät, glyfosaatti, aiheet muiden muassa, niin näiden asioiden parissa tietoja paljastaneiden tulisi hyötyä myös väärinkäytösten paljastajien suojelusta. Komissio ehdottaa myös tätä viestintäkanavien hierarkian luomista, niin tämä saattaa estää väärinkäytösten paljastumista. Ensinnäkin tässä pyydetään, että ilmoitetaan yrityksen sisäiselle väärinkäytösten paljastamiskanavalle. Tämä aivan varmasti tulee estämään sen, että näitä ilmoituksia tehdään, ja tämä varmasti tulee hankaloittamaan väärinkäytösten paljastajan tilannetta entisestään, koska tämä saattaa joutua ammatillisen, ammatillisten rangaistusten tai kostotoimien kohteeksi. Siksi minä ehdotan, että tämä hierarkia poistettaisiin välittömästi ja haluaisin, että väärinkäytösten paljastaja voi ehdoittaa omasta valinnestaan raportoida joko yrityksen sisäiselle, kansalliselle tai eurooppalaiselle viestintäkanavalle. Lisäksi on tärkeää, että olisi oikeus puhua toimittajille tai aihepiirin omistautuneille toimittajille ja kansalaisjärjestöille. Minä haluan muutamalla ehdotuksella parantaa yksityisyyttä ja suojelua väärinkäytösten paljastajille. Minä haluan, että ryhdytään korjaviin toimiin, joihin viranomaiset, joita viranomaiset tärkeiksi päättävät. Tämä direktiivi on direktiivi, jota on odotettu pitkään liikesalaisuusdirektiivin jälkeen. Me emme voi osua ohi maalin ja odotan innolla, että kollegat ovat aktiivisesti mukana laatimassa ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnan lausuntoa siten, että se on mahdollisimman hyödyllinen. Kiitoksia. No. Kiitos. Sitten että Ensinnäkin edustaja Turkanu. Kiitos puheenjohtaja, huomenta kaikille. Ensinnäkin on hienoa minusta, että lainsäädäntömenettely toimii melko hyvin siitä syystä. Minusta on hyvä, että kaksi päätöslausumaa viime vuonna väärinkäytösten paljastajan ja suojelusta. Ja heidän roolinsa, kun suojellaan EUn rahoitusetua. Oli varjoistelija ensimmäisessä näistä kahdesta. Hienoa, että olen nyt varjostelija tässä toisessa. Tämä on järkevä tasapainoinen teksti minusta ja tarvitsemme oikeudelliset kehykset, jotta voimme suojella väärinkäytösten paljastajia. Kukaan ei ole unohtanut Panama-papereita tai Wikileaksia, jossa olemme nähneet, miten tärkeitä väärinkäytösten paljastajat ovat. Lisäksi minusta meidän pitäisi varmistaa, että lakia suojellaan kunnolla ja että lakia noudatetaan ja minä puhun tässä vedestä, maaperästä, eläinten terveyden terveydestä, kansanterveydestä tai elintarvikkeista ja rehusta. Ne ovat tärkeitä asioita ja lähellä sydäntämme tässä valiokunnassa. Olen seurannut eh, edustaja Omarien työtä hyvin tarkkaan, niin halusin sanoa muutaman asian, jotka ovat kiinnittäneet huomioni. Haluaisin viitata Euroopan välikäisten paljastajien virastoon, virastoon ensin. Minusta jäsenvaltioilla pitäisi olla toimivaltuudet perustaa omat viranomaiset tällä alalla. Toisaalta tämä tarkoittaisi lisäkustannuksia ja byrokratiaa EUlle. No, tästähän yritämme päästä eroon pikemminkin. Toisaalta väärinkäytösten paljastaja tuntisi olensa rohkaisena esimerkiksi raportoida näistä asioista lähempänä kotona, kun settää että asiaa asian on toimielimille. Minusta olisi myös hankalaa ottaa tähän mukaan kolmannet osapuolet, joilla ei ole suoria tietoja näistä skandaaleista kulloinkin. Komissio ei voi asettaa seuraamuksia. Kuitenkin uskon, että kukin jäsenvaltio oma oikeudelliset säännöksensä. Tässä mielessä kiitoksia paljon hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Childers. Thank you, Chair. Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää Omarjeta kaikesta hänen tekemästään työstä tämän lausunnon osalta. Irlantilaisena tulen alueelta, jossa väärinkäytösten paljastajia on sorrettu ja ahdisteltu, jotta voitaisiin piilotella kansalaisilta huonoja käytänteitä. Jotkut asiat liittyvät juuri tämän valiokunnan aiheisiin. Ennen hevoslihaskandaalia, jonka irantilaiset elintarviketarkastajat toivat julkisuuteen vuonna 2013, ja toimittaja pidätettiin, koska hän ei paljastanut lähteitään, kun hän paljasti vaarallisista väärinkäytöksistä naudanlihateollisuudesta. 2014 sitten saatiin aikaan näitä ihmisiä suojelevaa lainsäädäntöä, mutta vain vähemmistö lainsä... jäsenvaltioista on säätänyt lakeja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi. Ja meillä on epävarmat ja sirpaloituneet turvalausekkeet. Ympäristön suojelun elintarjoturvallisuuden osalta prosessit saattavat mennä hyvin eri tavalla, mikäli tuodaan esiin todisteita väärinkäytöksistä. Ja sitten monet näistä toiminnoista ovat rajat ylittäviä. Esimerkiksi on tullut esiin vaaroja kansanterveydelle ja ympäristölle – ja jotkut olisivat voineet paljastua aikaisemmin, jos meillä olisi EU-ssa oikeudelliset puitteet, joilla suojellaan väärinkäytösten paljastajia. Mutta me vain katsoimme, mitä tapahtui LuxLeaks oikeudenkäynnissä. Silloinhan väärinkäytösten paljastajat joutuivat oikeuden eteen varkaudesta. Ja he joutuivat maksamaan sitä kovan hinnan. Ja Juncker oli sitten komission puheenjohtaja ja PricewaterhouseCoopersilla oli miljoonien euro, eurojen sopimukset EUn kanssa. Ja siksi äänestin kauppasalaisuusdirektiiviä vastaan, koska olin huolissani turvalausekkeiden puuttumisesta tapauksissa, joissa väärinkäytökset eivät olleet selkeästi laittomia. Onneksi komissio on vihdoinkin selvittänyt oikeudelliset monimutkaisuudet, joka esti sitä tekemästä ehdotusta tähän mennessä – Omarjin ehdotus on hyvä. Eli meillä pitäisi olla eurooppalainen virasto, josta voidaan antaa neuvoa niille, jotka toimivat väärinkäytösten paljastajina. Ja olen huolissani alkuperäisen ehdotuksen jäykkyydestä, mitä tulee näistä tapauksista ilmoittamiseen. Se saattaa olla riittämätöntä, jotta voidaan suojella niitä, jotka uskovat, että sisäinen raportointi ei ole suositeltavaa. Direktiivin soveltamisalasta pitäisi tehdä mahdollisimman laaja. Meidän pitää kattaa kaikki Euroopan politiikan alat riippumatta väärinkäytösten laadusta, jos uskotaan, että se rikkoo yleistä etua. Tuen myöskin valmistelijaa siitä, että todistustaakka lankeaa niiden han harteille, jotka vastustavat väärinkäytöstä Ja, Ja olen valmis tekemään tästä ehdotuksesta valmiin ennen kuin lainsäädäntökausi loppuu. Kiitos. Thank you. Kiitos. Siinäpä se. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei kukaan ei sitten niitä herra Mercades Gas komissiosta, vai rouva, anteeksi, Mercade Piqueras. Yes, you have the floor. Um, thank you very much uh, for the... Kiitos paljon valmistelijalle ja täällä puhunneille Kiitos myös, että valmistelija esitteli direktiivin näin kattavasti. Luulenpa, että minä en tule käymään läpi kaikkia näitä direktiivin kohtia, koska täällä mielestäni valmistelija ansiokkaasti jo esitteli direktiivin. Minä haluaisin kertoa nyt direktiivin tavoitteesta. Me kaikki olemme nähneet nämä viimeaikaiset skandaalit ja komissio on kiittänyt väärinkäytösten paljastajien roolia siinä, että voidaan panna täytäntöön EU-lainsäädäntöä paremmin. Panaman paperit, Leaks ja muissa tapauksissa väärinkäytösten paljastajilla on ollut merkittävä rooli, koska muuten EU- ja kansallisvaltioiden viranomaiset eivät olisi voineet näihin väärinkäytöksiin päästä käsiksi ja niistä syyttää. Tämä direktiivi haluaa suojella niitä satunnaisia sattumavaraisia sankareita, jotka omassa työssään ovat törmänneet väärinkäytöksiin ja heillä on ollut rohkeus näistä ilmoittaa. Ehdotus on hyvin tasapainoinen. Toisaalta tässä tämä itse soveltamisala koskee niitä EU-lainsäädännön osa-alueita, joiden kohdalla EU, väärinkäytös voi olla erityisen haitallinen ympäristön suojelu, elintarvike- ja kasvinterveys, eläinten hyvinvointi. Me olemme luoneet useita toimia, että voidaan suojella niitä, jotka ilmoittavat EU-lainsäädännön rikkomisesta – tässä on myös laaja-alainen henkilökohtainen soveltamisala ja tässä on myös vaadittu, että on useita eri viestintäkanavia tätä paljastamista varten. Lisäksi kansallisilla viranomaisilla on velvoite antaa tietoja. Tässä on lisäksi kostotoimiin ja muihin toimiin niin tässä suojellaan näitä väärinkäytösten paljastajia. Ja muutama kommentti valmistelijalta ja täällä puheenvuoron pitäneeltä sivusi tätä eri suojelun tasoa. Olemme sitä mieltä, että kansallisilla viranomaisilla on erityisen tärkeä rooli Euroopan edun suojelemisessa. Tässä on selkeä väylä mikäli tässä luotaisiin EU-elin, jotta voitaisiin suojella ja syyttää väärinkäyttäjiä, niin me olemme sitä mieltä, että tässä mentäisiin hieman liian pitkälle. Se olisi hieman kaukaa haettua. EU-elin ei voisi korvata kansallisten toimivaltaisten viranomaisten roolia, myös kansallisia oikeusistumia se ei voisi korvata. Lisäksi tässä on otettu mukaan joidenkin niiden elinten rooli, joilla on jo näitä ulkoisia kanavia Olafilla esimerkiksi. Ja merten suojelussa tai muilla osa-alueilla tai vaikkapa ilmailu turvallisuusviranomainen. Täällä myös on näitä viestintäkanavia ja me olemme tässä direktiivissä suojelleet niitä henkilöitä, jotka ilmoittavat myös näiden väylien kautta direktiivin puitteissa. Siksi me emme ole kokeneet merkitykselliseksi sitä, että luotaisiin elin EU-tasolla tähän tarkoitukseen. Lisäksi minä haluaisin selventää, että HR lainsäädännön mukaan EU-virkamiehet tulevat suojeluksi, mikäli he väärinkäytöksiä paljastavat. On annettu 2004 vuonna ohjeita ja 2014 vuonna niin ikään siinä on kerrottu, että mikäli komission sisällä tapahtuvista petoksista ilmoitetaan virkamiehen toimesta, nämä virkamiehet nauttivat henkilöstösäännöksen mukaan suojelusta. Lisäksi minä haluaisin perustella, että kertoa, että tämä on erityisen tasapainoinen ehdotus. Tässä halutaan antaa uskottavuutta koko järjestelmälle. Tästä syystä johtuen me olemme ehdottaneet sanktioita, rangaistuksia pikemminkin ei ainoastaan heille, jotka rikkovat väärinkäytösten paljastajien oikeuksia, vaan myös sellaisista, sel, tässä suojellaan sellaisilta väärinkäytösten paljastajilta, jotka pahat mielessään näitä ilmoituksia tekevät he, jotka kohtuudella ilmoittavat, niin heitä tullaan suojelemaan, mutta he, jotka tahallaan ilmoittavat vääristä tiedoista, niin heitä tulee rangaista ja ennaltaehkäistä tämän tyyppistä vääriä, väärinkäytöstä. Kiitos sitten Omar J. Merci beaucoup. Kiitoksia. Kiitos kollegoille kommenteista ja Euroopan komissiolle tästä analyysistä. On selvää, että Euroopan komission ehdotus on askel eteenpäin. Mutta Euroopan parlamentin tehtävänä on parantaa komission ehdotuksia. Ja tällä hetkellä Euroopan parlamentti on tarkastellut tätä mielenkiintoista ehdotusta, mutta haluamme parantaa sitä – Eli haluamme parantaa demokratian toimintaa toimielimissämme. Hyvin usein komission ehdotukset liittyvät periaatteeseen, joka on myönteinen ja jolla suojellaan, mutta joskus on puutteita, jotka mahdollistavat sen, että meidän pitää päästä tavoitteisiimme. Ja toinen asia, kun kuuntelin keskustelua, niin kuka haluaa enemmän Eurooppaa? Me haluamme enemmän Eurooppaa. Me haluamme enemmän demokratia EU-hun ja me haluamme suojelevamman Euroopan. Ja tämä on ehdotuksen takana. Eli eurooppalainen virasto, joka mahdollistaa sen, että pystyisimme paremmin suojelemaan väärinkäytösten paljastajia, jotka ovat töissä eurooppalaisissa virastoissa. Kun kuuntelin tiettyjä argumentteja, niin se muistutti vanhoista argumenteista, jotka liittyvät Euroopan syyttäjän virastoon. Ja tällä hetkellähän on jo oikeastaan sopimus ja ollaan samaa mieltä siitä, että tarvitaan Euroopan syyttäjän viranomainen. Ja Olafista puhuttiin samaan tapaan aikaisemmin ja tällä hetkellä kaikki ovat samaa mieltä siitä, että Olaf on tarpeellinen virasto. Eli meidän pitää saada enemmän Eurooppaa, joten mielestäni sitä ei tulisi pelätä. Ja muissa asioissa olen hyvin pitkälti samaa mieltä kommenttien kanssa, jotka tulivat esille. Kyse ei ole siitä, että julkisesti levitettäisiin vääriä tietoja. Sehän on lakien vastaista. Eikä tämä ole myöskään se, mitä minä olen ehdottanut. Kiitos kaikille kollegoille myötävaikuttamisesta tähän mietintöön, koska se on tärkeä ja monimutkainen teksti, jota voidaan vielä parantaa. Ja ympäristövaliokunnan täytyy tehdä mahdollisimman hyvä ehdotus oikeudellisten asioiden valiokunnalle, koska kaikki riippuu nyt siitä, mikä on direktiivin soveltamisala. Ja tärkeitä ovat juuri ne kysymykset, jotka kuuluvat meidän valikuntamme toiminta-alaan. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitos. Keskustelu päättyy tähän. Tarkistus pitää jättää viimeistään 4. heinäkuuta kello 11 ja äänestys Envissä Strasbourgissa syyskuussa. Viimeinen kohta siis listalla on ympäristölainsäädännön täytäntöönpano keskustelu komission edustajien kanssa nitraattidirektiivistä. Täällä on 19 kysymystä. Oli miten oli. Aloitetaan So we take these questions in blocks. Eli otetaan ryppään nämä kysymykset riippuen aihealueesta. Ensinnäkin nitraatti autovastaanolle nimittäminen Stefan Ekin kysymykset. Komissio saa puheenvuoron ensin. Thank Kiitos, jos sallitte, niin haluan kiittää teitä tästä mahdollisuudesta keskustella tästä aiheesta. Tämä ei ole mikään kevyt aihe. Vetten saastuminen on aihe, joka kiinnostaa kansalaisia ymmärrettävästi. Veden puhtaus, veden laatu vaikuttaa elämänlaatuun. Siksi on tärkeää, että Mm, veden saastumiseen puututaan sen lähteessä ja nitraatidirektiivi on tällainen. Ja mikäli katsotaan tätä asiaa kokonaisvaltaisesti, niin fosfaatista ja typestä tulevia ylimääräisiä ravinteita, niin se on suuri maaperän ja veden kuormittaja. Näistä kysymyksistä aloitan Stefan Ekin kysymykselle, onko alueita, joissa on veden saastumista, jossa ei ole vielä todettu nitraattisaastumista. Vastaus on tähän se, että 2016-2017 vuonna raportoidut alueet osoittavat, että Euroopassa on alueita, joissa vesi on saastunut, mutta näitä alueita, saastuneita alueita ei ole lisätty näihin nitraattiylittasoalueisiin. Nyt me pyrimme katsomaan, mitkä ovat olemassa olevat saastutetuksi merkityt alueet, joihin viitataan. Kiinnitämme huomiota näihin tuoreimpiin tietoihin ja näiden tietojen perusteella saattaa olla, että komissio joutuu ryhtymään oikeustoimiin, lisäoikeustoimiin joitain jäsenvaltioita kohtaan. Joissain jäsenvaltioissa on oltu jo tuomioistuimessa, joissain alueissa on osoitettu, että nämä tietyt alueet eivät ole sellaisia, joiden tulisi, ja että näitä veden tason parannuksia ei välttämättä oltu pantu täytäntöön asian mukaisesti. En tiedä, haluatteko vastaan edelleen? Niin, ilmoitanut vain aiheesta. Toinen liittyy näiden haavoittuvasten olen nimittämisen kansalliset edistysohjelmat. Kysymykset edustaja Mülleriltä. Sopiiko? Olkaa hyvä, jatkakaa. So, um, referring to a... Ja viittaten kysymykseen, jonka esitti Meppi Müller, niin mitä tulee tähän kansallisen toimintasuunnitelman hyväksymiseen, niin direktiivin puitteissa komissio ei virallisesti hyväksy näitä jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmia. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että jäsenvaltiot ovat täysin vapaita asettamaan näitä toimintasuunnitelmia haluamallaan tavalla, vaan näiden toimintasuunnitelmien tulee noudattaa näitä direktiivin säännöksiä ja tavoitteita. Direktiivi asettaa tietyn määrän tavoitteita, joita toimintasuunnitelmissa tulisi olla sisällä ne ajanjaksot, jolloin kielletään lannetteiden käyttö, toimenpiteet, jotka tarkoittavat sen, että varmistavat sen, että tasapainoisesti käytetään lannoitteita ja lisäksi liittyen näihin eri Verimassahan tarkoitetut suojelutoimet. Komissio aloittaa tekniset keskustelut jäsenvaltioiden kanssa tämä direktiivin täytäntöönpanosta. Näissä keskusteluissa me pyrimme varmistamaan sen, että jäsenvaltiot noudattavat toimintasuunnitelmia, jotka taas myötäilevät direktiiviä. Joten erityisesti tässä asiayhteydessä komissio arvioi, ovatko ne toimet suhteellisia liittyen jäsenvaltioiden vesiongelmiin, Ovatko nämä toimet sellaisia, että niiden tukena on riittävä tieteellinen näyttö ja onko tässä myös käyty läpi julkinen kuuleminen. Lisäksi komissio varmistaessaan, että direktiivi pannaan täytäntöön asianmukaisesti, niin komissio saattaa ryhtyä oikeistoimiin, mikäli tullaan siihen lopputulokseen, että toimintasuunnitelmat eivät noudata direktiivin säännöksiä tai tavoitteita. Lisäksi Ulrike Müller esitti toisen tähän aiheeseen liittyvän kysymyksen. Vastaanko me tähänkin vastaan? Niin, liittyen komission näkemykseen koskien toimintasuunnitelmien roolia ja pystymmekö me erottamaan nämä pienet ja suuret jäsenvaltiot toisistaan ottaen huomioon tämän roolin. Ei, me emme tee eroa maantieteellisen paikan tai koon mukaan. Me arvioimme toimintaohjelman direktiivin pohjalta. Direktiivin tavoite on vähentää veden saastumista ja estää veden saastuminen koko Euroopan unionin alueelle kaikissa jäsenvaltioissa. Ja direktiivissä on muutamia vähimmäis määräyksiä koskien toimintasuunnitelmaa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimintasuunnitelma ottaa huomioon erityisolosuhteet, joita jäsenvaltiossa vallitsee, ja pienet tai suuret jäsenvaltiot ottaen huomioon, mitkä ovat maatalousjärjestelmät, niin heidän tulee miettiä räätälöityjä ratkaisuja, mm, kuin sellaisissa maissa, joissa on homogeenisemmat olosuhteet. Mikäli jäsenvaltiot toimivat alueellisella tai kansallisella tasolla, niin se riippuu täysin heidän omista legitimistä valinnoistaan. Kiitos. Onko näihin aihealueisiin liittyen kysymyksiä? Jollei. Niin, edustaja Hoisling. Ja <clears throat> zum ersten Punkt. Ensinnäkin komissio sanoi, että, että jäsenvaltio on tuomittu direktiivin noudattamatta jättämisestä – se on siis Saksa. Saksassa on nyt uusi lannoitelaki. Ja tarkistaako komissio nyt, onko tämänhetkinen lainsäädäntö riittävää vai miten tästä jatketaan? Saksassa tämä on hyvin epäselvää. On sanottu, että meillä on uusi laki kaikkien kunnossa ja tällä tuomiolla ei ole mitään vaikutusta. Eikö sillä ole mitään vaikutusta, koska meillä nyt tämä uusi lainsäädäntö Kiitos. Please. Olkaa hyvä. Thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. Niin, mitä tulee tähän tuomioon, niin pidän hyvänä tuomioistuimen päätöstä. Kirjamme, että siinä tuomioistuin seuraa komission näkemystä, jos ajatellaan näitä puutteita Saksan säännössä, joita sovelletaan, kun nuo määräajat päättyvät tuossa lausunnossa, mutta kirjamme, että tuomioistuin ei ole arvioinut muokkauksia Saksan lainsäädäntöön 2017, kun silloin tuota määräaikaa lykättiin tuossa lausunnossa, joten komissio tavoitteena on auttaa Saksan viranomaisia saavuttamaan nopeasti täysi sääntöjen ja tuomion noudattaminen. Okay, thank you. Selvä, kiitos. Jolle ei ole muuta, niin seuraavaan aiheeseen. Nitrat vaatii seuranta. Tässä on kysymyksiä edustaja Beletiltä ja muilta. Siinäpä kaikki. Eh, herra Dekade Rosa. So, uh, a question... Kiitoksia. Eli Beletin kysymys. Eli se, että tarvittaisiin enemmän lähentymistä jäsenvaltioiden välillä. Komissio raportti osoittaa, että jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, mitä tulee valvonnan laajuuteen ja tiheyteen. Eli lähentämistä voidaan parantaa jäsenvaltioissa ja me käsittelemme tätä asiaa edelleen jäsenvaltioiden kanssa. Mutta osittain tämä selittyy maatalouden ja alueellisten erojen takia. Ja sitten Ulrike Müllerin kysymys. Eli komission pitää selittää, miksei näitä eroja oteta huomioon. No, raportissa ei verratta veden laatua jäsenvaltioiden välillä. tämän mainittu raportissa ja tietojen vertailtavuus jäsenvaltioiden välillä on rajallista, koska valvonta ja strategiat ovat erilaisia. Ja siksi tässä raportissa ja työasiakirjassa luettelut, on luetteloitu jäsenvaltioiden tulokset aakkosjärjestyksessä. Se ei ole mikään paremmuusjärjestys. Eli komissio on raportoinut jäsenvaltioiden tilanteesta direktiivin velvoitteiden osalta, ja se pitää tehdä avoimella ja oikeudenmukaisella tavalla. Ja sitten vielä Stefan Ekin kysymys. Eli kuinka paljon näillä hankkeilla tuetaan veden laatua, jotta voidaan noudattaa nitraattidirektiiviä. Me katsomme siis, että veden valvontaa pitää parantaa tietoisia jäsenvaltioissa ja meidän täytyy tukea kaikkia parannuksia tällä alalla. Ja Horjunta 2020 hankkeessakin aikaisemmin on tuettu ja tuetaan edelleen innovatiivisia ratkaisuja, jotka liittyvät vedenlaadun valvontaan ja vesinäytteiden ottamiseen, joita tarvitaan, jotta voidaan täytäntöönpana lainsäädäntöä. Ja seitsemännessä puiteohjelmassa on yli 30 hanketta, jotka liittyvät noin 76 miljoonan hankkeisiin. Ja Horisto 2020 hankkeessa on yli 40 hanketta, joiden arvo on noin 65 miljoonaa euroa. Ja 230 kumppania on näissä mukana. Kolme esimerkkiä näistä hankkeista. Smart Act, reaaliaikainen vedenvalvontajärjestelmä, IntCatch – se liittyy välineisiin, joilla valvotaan vesi, vesistötilanteita. Ja sitten on robotteja, joilla valvotaan veden laatua. Eli näin, näitä on tehty. Kiitos. Selvä, kiitos. Onko kommentteja aiheesta? Ei. Sitten voimme siirtyä. maanviljelyn vaikutuksiin. Kattaa edustaja Belletin kysymyksiä ja sitten Schreier Pirkiltä ja Höytemaalta muun muassa myös. Joten olkaa hyvä herra Delgado Rosa. Kiitos puheenjohtaja. Niin Belet kysyi siitä, miten ravinteet lannoitteissa vaikuttavat ja mikä yhteensopivuus on nitraattidirektiivin kanssa. Ja lannoiteasetus ja nitraattidirektiivi ovat meistä hyvin toisiaan täydentäviä. EU-lannoiteasetus käsittelee lannoitteiden markkinoille pääsyä siitä syystä. Ehdotussa säännöksessä laajennetaan toimiala soveltamisalaa pelkistä lannoitteista kattamaan myös orgaaniset lannoitteet kertalousperiaatteen mukaisesti – Tämä täysin materiaaleja, jotka osittain tai täysin on jalostettu eläinlannasta. Nitratidektiivin tavoitteet puolestaan eivät käsittele markkinointia, vaan tässä pitää suojelemaan vettä saasteilta, jota aiheuttaa se, että on liiallisesti käytetty ravinteita, joten direktiivi asettaa rajoitteita lanteiden käytölle kaiken tyyppisille, kun on näitä näitä nitraattihoitoisia alueita. Eli siinä mielessä huomataan, että ne täydentävät toisiaan. Siirtyisin Anishra ja Pirkin kysymyksiin. Ensinnäkin kommentti tuosta Alankomaiden pintavesi laadusta. Se on yksi maailman parha- eh, EU parhaista, kuten sanottua. Emme vertaile tilanteita jos vuoden välillä, me vain raportoimme faktoista. Eli jos vain viitata tähän tilanteeseen Alankomaissa, niin suhteessa pohjavet eteen. 11,8 prosenttia seurantapointeista on sieltä nitraat keskittymiä, joka on ylittävän raja-arvon, joka on 50 mg per litra. Ei ole keskiarvo on 13,2, eli keskiarvon puolella. Ja sitten taas pintavesien osalta vain 0,6 prosenttia monitorointipisteistä, no, niissä tuo nitraattiosuus on yli 50 mg per litra. Ei ole keskiarvo 1,8 prosenttia mutta 60 prosenttia makeasta vedestä alkomaissa luokiteltu eu, äh, rehevöityneitä ja 30 prosenttia lisää on mahdollisesti rehevöityneitä, joten alkomaat kuten muu jäsenvaltio joutuu kulman vielä melko pitkän tien, että päästään nitrodirektiivin tavoitteisiin ja veden puitedirektiiviin. Sitten konkreettiset kysymykset Meppi Schreier Piirikiltä. Yksi siitä, että otan käyttänyt Alankomaviranomaista käyttöön tiettyjä toimia, EU- ja komissiossa syytetyistä toimista, jos komissio ei ehdottaa eri siirtymämallia puuttumaan tähän liialliseen määrään. No, niitä asiassa no, siinä ei anneta päättymispäivää ja tavoitteen osalta veden puitedirektiivi asettaa päivänä 27 vuoteen, jotta pitää saavuttaa hyvä ekologinen status vedellä kaikkialla, mutta siis nitraattidioksidissa on erityisiä sääntöjä. Tässä on myös toissijaisuusperiaatteen mukaisia välineitä jäsenvaltioilla on paljon joustoa päättää siitä, miten näihin velvoitteisiin pitäisi päästä, joten tämän takia tämä on hollantilaisten viranomaisten päätös ja vastuu päättää, mitä järjestelmää käytetään ja löytää toimivat ratkaisut sitten, että EU-sääntöjä noudatetaan. Eli en usko, että komissio tai EU olisi syypää tähän ongelmaan. Toinen kysymys. Onko komissio pohtimaan tulevia poikkeuksia, kun ajatellaan näitä viljakasveja? Jos pidetään noita tällä hetkellä poikkeuksien mukaan alankomaiden osalta johtuu viljakasvin tyyppi on tärkeä parametri, koska poikkeuksessa nuo tyypit pitäisi muotoilla sitten, että pohditaan, miten vuodot vältetään poikkeukset yleensä annetaan. Se tilassa, jossa yli 2 prosenttia lannan käytöstä liittyy nurmeen. Voidaan osoittaa, että muut yhdistelmät äh, ihmisille tarpeeksi nitraattia vähentävät riskejä, niin sitten ne voitaisiin myös äh, huomioida direktiivin mukaan poikkeuksien myötä on mahdollista vain – kun on tieteellistä näyttöä, joka osoittaa, että näin voidaan tehdä ilman riskien luonnolla, joten näyttö joka tapauksessa tarjota, että lannoitteet solla perustuu tämän, niin tarpeeseen että estetään nuo nitraattivuodot ja fosforivuodot veteen. Edustaja Schreier Pierik myös kysyi, milloin komissio nämä kriteerit esittelisi josta on parlamentissakin keskusteltu. Ensinnäkin tämä End of Livestock Manure-kriteerit ovat erillään. Keskustelua tätä käydään lannoiteasetuksesta siinä mielessä, että siinä puhutaan markkinoistamisesta, kun taas nitraattidirektiivi sitten, että rajoitetta käytölle – Eli sitten kun jotain tapahtuu, niin komissio lanseraa sitten kahden vuoden hankkeen, joka ottaa määrittämään harvinaiset kriteerit, jotta voidaan sallia nitraattilannoitteet osittain tai kokonaan lannakäytöllä osallisessa veden saastuminen on määritelty nitraattidirektiivin mukaan, säännösten mukaan, jotka pätevät mineraalipitoisiin lannoitteisiin. Sitten edustaja Völkeniltä on kysymys tähän liittyen, mitä tietoja, mitä arviointia on olemassa fermentointijäännöksistä, kun nitraatteja käytetään tietyllä maaperillä. Fermentointijäämät viittaavat biokaasulaitosten jäämiin, eli kun biojätteestä laitetaan biokaasua, eli jos biokaasu tehdas käyttää muassa lannoitetta, niin sitten kyse on prosessoidusta lannasta. Ja siinä nämä kriteerit täytyy sitten, pitäisi siis noudattaa kaikkia sääntöjä, jotka liittyvät Karjalantaan, jossa myös on nämä kansantuntumat huomioitu, kun pannaan täytäntöön tuo direktiivi, koska kuten tiedetään, niin orgaaninen tyyppi aiheuttaa korkeita riskejä luonnossa. Sitten höytämän kysymys komission kanta, toimintasuunnitelma, joka keskittyisi tilatason toimintaan, eikä niin, että olisi kansallisia rajoja. Ja jos komissio olisi halukas siirtymään tuohon suuntaan, saadaan näitä säännöksiä erityisesti tuon tasapaino periaatteen mukaan, kun mä tuon, niin nitraattidirektiivi jo ottaa huomioon nämä tilakohtaiset lannoitejärjestelmät tuomme tässä toimintasuunnitelmia, jotka varmasti että ravinteita käytetään oikeassa määrin. Tässä ollaan veden laatua mukaan lukien jotka ovat huomioon Kasvit tarvitaan tilatasolla niin kauan, kun on tieteellistä näyttöä. Veden laadun parannus voidaan osoittaa direktiivin mukaisesti ja tämä on tärkeää, kun niiden täytäntöönpanoa voidaan seurata kunnolla ja valvoa viranomaisten toimesta joiden pitää täyttää vastuunsa ja varmistaa se, että noudatetaan lainsäädäntöä. Siinä mä taisin kattaa kaikki. Kiitos puheenjohtaja. Okay, thank you very much. Kiitos. Edustaja Schreier Pierik. Kiitoksia. Ensinnäkin yksi huomio tälle tyhjälle salille. Vaalit ovat tulossa ja tämä on tärkeä aihe Täällä nyt on hyvin vähän jäseniä paikalla, mutta tämä on tärkeä aihe. Komission täytyy nyt selvittää, mistä eri jäsenvaltioissa on sovittu ja Alankomaissa on tehty kaikki, mitä Eurooppa on vaatinut. Meillä on valtava ongelma, mutta kun ajatellaan puhdasta vettä, maaperää ja ilmaa, niin ongelmia on. Ja tällä hetkellä meillä on yrityksiä, jotka eivät pysty kunnolla toimimaan. Eli vetoan nyt komissioon. Tästä on puhuttu hyvin paljon Alankomaissa, parlamentissa, ministerin Skautenin kanssa ja monien maidon tuottajien kanssa. Eli meidän täytyy puhua hyvästä siirtymävaiheesta. Täytyy katsoa, mikä on mahdollista. Ja täytyy katsoa, millaisia erilaisia vaihtoehtoja on. Minulla ne kaikki oli tässä edessäni. Mutta tämä on Alankomaille hyvin tärkeä kysymys. Ja eilenkin ministeriltä kysyttiin, millä tavalla voidaan tukea yrityksiä, jotka Euroopan kannalta ovat tärkeitä. Ja haluaisin kuulla, miten muissa maissa on toimittu. Eikä voi olla niin, että Muissa maissa on lainsäädäntöä ja me olemme sitten se kiltti koulupoika ja lapsi heitetään pesuveden poissa mukana. Täytyy sanoa, että tätä emme voi selittää alankomaisille viljelijöille. Eli komission pitää auttaa meitä. Meidän täytyy löytää sellainen siirtymämalli, jonka kautta alankomaat pystyvät edentämään meillä on kaikki asiat kunnossa ja toivottavasti komissio nyt pystyy puuttumaan tähän tilanteeseen. Kiitos. Uh, director, do you want to reply? Haluatteko vastata tähän pääjohtaja? Vastaan lyhyeksi. Toki me haluamme auttaa Alankomaita ja kaikkia jäsenvaltioita ja ymmärrämme, että Alankomaat ovat erittäin äh, poikkeuksellisessa asemassa. Siellä on korkein äh, karja, tiheys ja lisäksi myös äh, nitraatti- ja fosfaattitasot. Tiedämme, että Alankomaissa on aivan erityinen tilanne. Me olemme keskustelleet Alankomaiden ja muiden jäsenvaltioiden kanssa ja tulemme jatkamaan tätä yhteydenpitoa. Kiitos, onko muita? Niin. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia tästä vastauksesta mutta me olemme puhuneet näistä asioista ennenkin. Ja se, mitä nyt on toteutettu, niin toivottavasti pystymme välittömästi tätä kautta auttamaan tämän alan yrityksiä. Our very manure farmer, Mr. Lantaviljelijämme edustaja Höytämaa. Kiitoksia. Huomioni on oikeastaan se, että meidän ei pidä herättää vääriä toiveita viljelijöille. Ja meidän täytyy antaa heille nyt selkeyttä tällä hetkellä. Sopimuksia on tehty ja niistä on pidettävä kiinni. Mikrofoni. Niin. En halua käydä poliittista keskustelua oman maani osalta. Jos en kuuntelin häytemää, niin hallitus vuosikausia sitten teki virheitä. Meillä oli ympäristölainsäädäntöä ja en nyt halua aloittaa uudelleen keskustelua, mutta meidän pitää nyt löytää ratkaisu, jos on mahdollista. Katsotaan, mitä Saksassa on tehty ja meidän täytyy katsoa, mitä mahdollisuuksia meillä on maidon tuotannossa. Tämä olisi pitänyt tehdä aikaisemmin, olen siitä samaa mieltä. Ei pidä herättää mitään vääriä toiveita, se on totta, mutta joskus meidän pitää kunnolla keskustelu siitä, mitä on mahdollista saavuttaa. Ja kuuntelin juuri komissiota ja häytämä, meidän tulisi tukea nyt sitä ehdotusta. I don't get it very well, so Mr. En ymmärtänyt. Herra Rosato, haluatteko vielä vastata? Ei, selvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä näistä kysymyksistä? Ei, selvä. Hyvä. Sitten seuraavat aiheet. Vedenlaatu tässä kysymyksiä. Edustaja Kadebahilta, Völkkeniltä, Höytemalta ja Stefan Ekiltä. Herra Delgado Rossa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin ensinnäkin kysymys Kaarin Kadebahilta. Kysyttiin, että mitä komissio tekee, että voidaan nopeuttaa edistystä siinä, kun vähennetään nitraattien vuotamista pohjaveteen maataloudesta, koska parannusta on ollut, mutta vain vähän, jota pidämme hyvänä, kun on raportoitu tässä aikakautena 2015 suhteessa aikaisempaan raportointikauteen, joten jaksoon, joten tietysti tunnustamme, että lisätyötä tarvitaan, esimerkiksi millaisia ponnistelujohtoimenpiteitä, jotka on sopeutettu eri alueellisiin paikkoihin ja sitten tarvitaan kohdennettumpaa lähestymistapaa tilatasolla, tarvitaan selvät ympäristötavoitteet ja pitää myös ottaa huomioon tehokkaat toimintatavan tukea viljelijöitä ja tuottajia. Tässä on kunnon mekanismit paikoilleen ja myöskin ravinnesuunnittelua parempaa. Itse asiassa 2016 komissio suoritti pilottihankkeen, jota parlamentti oli pyytänyt, jotta voitaisiin edistää hyviä käytänteitä Euroopassa, jotta voitaisiin hallinnoida ravinteita tehokkaasti tilatasoa, vähentää liiallista lantteiden käyttöä ja negatiivisia vaikutuksia. Tulokset tietomme tarjottavat saatavilla verkkosivuillamme ympäristöpääosastolla. Lisäksi tarjoamme tukea Horisontti 2020 kautta tutkimukselle, innovoinnille, jotta päästään tavoitteisiin samalla tapaa. Ei ole life ohjelmaa tavoitteena, että jotenkin tällaisia ratkaisuja veden saastumiselle mukaan lukien ravinnesaastuminen mikrologisista lähteistä. Ja tässä on saatu rahoitus tämmöistä hankkeista. Tämä omat verkkosonsa myös tuosta keskustelua käydä jäsenvaltioiden kanssa. Satellan nitraattityöryhmää. Käymme kahdenvälisiä kokouksia, että voidaan antaa neuvoja ja tukea jäsenvaltioille kohti täytäntöönpanodirektiivin osalta ja komissio säännöllisesti järjestää myös parhaiden käytänteiden esittelyjä. Ja nyt on siellä lopuksi tietysti myös raportin kaudella, kuten mainittu aikaisemmin, olemme ryhtyneet seuraamusmenettelyjä vastaan, jotta on varmistettu sitä direktiivejä otetaan kunnolla. Ja sitten oli kysymys edustaja Kadenbahilta myös. Sitten josko yhteen maatalouspolitiikkaa mitä se huomioon ei pitäisi olla tukkia siis niille toimille, jotka tuottavat kortenitraattitasoja, jotka ja pitäisi huomioida myös laadukas juomavesi. No, mitä tulee ymp viljelijät, jotka saavat YMP-tukkia tällä hetkellä, heiltä velvoitteita. Ja tietysti tässä on osa liittyvät kriteerejä, eli jos näitä sääntöjä ei kunnioiteta, niin tulee seuraamuksia. Ja jos rikkomus toistuu, niin YMP-tuki voidaan hyllyttää. Niin sanotut sääntömääräiset hallinnointivaatimukset vaativat, että otetaan ehtoja. Ja tässä on viitattu näihin niitä vaatimuksiin myös, jos otetaan hyviä maataloudellisia käytänteitä – neuvontavat yksiköt saavat tukea YMPstä. Siellä tulee, se tulee koulutusta ja neuvoja maanviljelijöille, jotta he voivat täyttää nämä ehdot paremmin. Maaseudun kehitysohjelmat voivat myös tietyin ehdoin tukea tärkeitä investointeja, kuten laanavarastointi, fasiliteetit ja se, että huolletaan luomuviljelyä ja pidetään sitä yllä Tämä on siis tuo nyky-YMP. Sitten uusi ymp joka esiteltiin muutama viikko sitten, joka on myös parlamentin käsissä sitä, että pitää varmistamaan politiikan johdonmukaisuus, tai ainakin, että pidettäisiin tuo täysi koherenssi ympäristölainsäädännön kanssa mukaan lukien se veden saastuminen, niin sanoisin, Tietollisuus on se, joka liittää nämä ympäristönormit, kansanterveysnormit, eläinterveysnormit ynnä muut toisiinsa. Sitten on nämä muut ehdot myös YMPssä, jotka katsovat vedenpuitedirektiivin. On pakko valvoa siis näitä saastumisen lähteitä, kun se fosfaatista, sitten on uusi uudet ehdot siitä, että miten käytetään kestävyysvälineitä ravinteissa, joten on uusia ehdotuksia tulossa, joilla pyritään puuttumaan näihin ongelmiin. Sitten Völkeniltä oli kysymys, vai pitäisikö lopettaa? From the translators that... Tulkelta tieto, että puhuisitteko ihan pikkasen hitaammin. Kiitos. Pahoittelut tulkeille. Puhun hitaasti. Question, uh, uh Mr. is... Tämä Völkenin kysymys viittaa siihen, tosiaan, että monet vedentarjoajat joutuvat sekoittamaan lähteensä puhtaaseen veteen, jotta voidaan varmistaa laatu. Ja jos tiedämme komissiosta monelta alueelta, niin millä kustannuksilla näin käy, no meillä ei ole systemaattisia tietoja vuoristoalueista muun muassa, kun sekoitetaan kaivovettä puhtaaseen veteen. Kuitenkin on tiettyjä lukuja, jotka antavat viitteitä siitä, miten suuret kustannukset tämä aiheuttaa, kun on nitraattin saastumista. Esimerkiksi arvioittiin, että Ranskassa tulotappiot rehevöitymistä 70-100 miljoonaa euroa vuodessa rannikkoalueelle. Ja sitten vedenkäsittelyn kustannukset, eli saadaan siis juomakelpoista niin liiallista nitrasta on arvion mukaan 120 160-360 miljoonaa euroa per vuosi joten komissio aikoo seurata tarkemmin näitä kustannukset, jotka liittyvät sitten, jotta voidaan nitraattikeskittymällä vähentämään. Tämä on asia, joka liittyy läheisesti tähän saastuttaja maksaa periaatteeseen. On selvää, että sota saavuttaa nitraattikin tavoitteet, niin tämä liittyy läheisesti vesidirektiivin, ja jos tuo saastuttaja maksaa periaate pätee kunnollisesti diktatiivisissakin jäsenvaltioissa, niin sitä vähemmän kustannuksia tulisi, että puhdistetaan vettä kansalaisilla. Tässä mielessä komissio hyväksyi ensimmäinen helmikuuta ehdotuksen tarkistetulle juomavesidirektiiville, jotta voidaan parantaa juomaveden laatua ja tarjota parempaa tietoja kansalaisille. Ehdotus voiminnuttaa kuluttajat antamaan heille paremmin tietoja nitraatti on mukana tuossa liitteessä mukana käyttäjäystävällisellä tavalla. Kysymys edustaja Höytämältä. Voisiko komissio panna tämän parempaa arviointia jäsenvaltion rehevöitymisstatuksesta antaa lisää näistä parametreista. Tätä pitäisi käyttää Olemat yhteydessä jäsenvaltiossa se tarkastelee, että harmonisointi on metodologia, jotta voidaan arvioida rehevöitymistä sekä nitraattidirektiivin puitteissa että veden asioissa. erityisesti vaadimme, että tarvitaan metodologioita, jotta voidaan tarkistaa, paljonko ravinteita on vesissä ja metodien pitää olla kalibroita vuoden välillä, jos on samantyyppisiä vesistöjä on tärkeää kiinnittää huomioon siihen tosiasiaan, että vastuu päästä näihin tavoitteisiin, hyvän ekologisen statuksen saadaan ravinteita, esim. fosforia, nitra, typpi liittyy jäsenvaltojen vastuuseen, ja mitä taata, että toimenpiteiden myötä vesipuitedirektiivissä kaikkiin ongelmiin puututaan. Tässä nyt oli vielä kysymys Meppi Stefan Ekiltä joka liittyy tähän. Siinä oli sama kysymys, josko yhteinen metodologia sille, kun arvioidaan rehevöitymistä, pitäisikö sellaista kehitellä. No vastasin tähän osioon jo, mutta sitten toinen osa kysymystä liittyy komission suunnitelmiin, että vähennetään fosforitaakkaa. No, se tulee fosforinitraattidirektiivi, ei käsittele suoraan fosforia, mutta ennaltaehkäisy on mainittu ja rehevöityminen myös joten nitraattidirektiivi sisältää paremman Karjalannan hallinnoinnin, joka sisältää nitraattia ja fosfaattia, niin käytännössä monet toimenpiteet kansallisissa nitraattitoimintasuunnitelmissa myös hyödyntävät fosforivähentämistä. Toimintasuunnitelmat usein sisältävät erityistoimia fosforista, kuten fosfaatti- ja aplikointistandardit kun nimitetään nämä nitraattiautoista alueet, niin rehevöityminen pitää ottaa huomioon jäsenvaatioissa Ja mitä tulee muihin vesiin, niin fosforihan rehevöitymistä haittaa eniten. Ja se kuuluu jäsenvaltioiden toimialaan. Sitten lopuksi veden puitedirektiivi käsittelee kyllä tätä fosforitaakkaa, että päästään näihin tavoitteisiin. Jäsenvaltioiden pitää hyväksyä sopivat toimet niiden järvihallinnointisuunnitelmissa eli EKIN. Kysymyksen vastauksena olemme laajentaneet niitä tietin alaa kattamaan myös fosforin tällä hetkellä. No ei kyllä tuollaisia suunnitelmia ole. Tämä on täydentävää toimintaa vedenpuitedirektiivin kanssa. Halutaan ottaa hyvät puitteet ja suoteet voit puuttua rehevöitymiseen. Joka tapauksessa seuraamme tarkkaan jäsenvaltioiden toimia nykyisissä oikeudellisissa vain varmistaa, että sopivat toimet on paikalla, tavana puuttua rehevöitymiseen ja fosforiin. Siinäpä taisi olla kaikki. Kiitos. Questions. Äh, Mr. hoitama? Kiitos sitten edustaja Höytämä. Thank you very much and uh, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia komissiolle vastauksista. Yksi kysymys liittyen tähän arviointiin. Voisiko kertoa, kuinka paljon jäsenvaltiot ovat ottaneet huomioon saastumisen lähteet, eli mistä tulee fosfaatti- ja nitraattipäästöjä, mutta on myöskin kuljetus, kotitaloudet ja myöskin meri Pohjanmeri esimerkiksi voi olla lähde. Ja sitten on luonnonlähteitä, joista tulee fosfaatteja ja nitraatteja, jotka vaikuttavat veden laatuun. En haluaisi, että syytetään maataloutta jostain, mitä, mihin se ei ole syyllistynyt. Maatalousalalla voidaan ryhtyä toimiin, mutta sillä ei tietenkään olisi merkitystä, ja tämä liittyy edelliseen kysymykseeni. Jos tiedämme paremmin, miltä nämä ravinteet toimivat maataloudessa ja millaisia päästöjä on maatiloilla, niin silloin tiedetään, mitkä ovat maatalouden päästöt. Ja silloin voidaan tehdä kohdennettuja toimia maatalouden osalta, eikä syytetä heitä jostain, jota he eivät ole tehneet. Eli voitteko miettiä tätä ja voidaanko tätä parantaa? Niin, johtaja. I could comment, uh... Mä voisin kommentoida seuraavan laatuisesti. Tietenkin on muitakin nitraatin lähteitä kuin maatalous, mutta nitraattidirektiivissä puututaan varsinkin niihin nitraatteihin, jotka ovat peräisin lannoitteista, joten minä en nyt voi kertoa, ovatko, lainsäädäntö, ovatko jäsenvaltiot siinä vaiheessa, kun ovat näitä omia toimenpideohjelmiaan laatineet, niin kiinnittävätkö he huomiota näihin muihin lähteisiin? Toki on asianmukaista, että tähän ryhdytään. Tässä puhuttiin merestä. Meri on pikemminkin vastaanottaja enemmän kuin lähde. Toki on muita nitraattilähteitä, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Minä haluaisin sanoa, että nitraattidirektiivi oikein täytäntöön pantuna ei aseta taakkaa maataloudelle, vaan siinä kiinnitetään huomiota siihen määrään ainetta, joka on peräisin maataloudesta. Ja mikään ei ole parempi arvioimaan näitä nitraattitasoja maataloustasolla mutta se ei välttämättä pysty määritelmään, onko tämä maataloudesta peräsi vai muusta lähteestä. Onko muita? Shirk Perik. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin Häytämä. Alankomaissa tämä liittyy siihen, että meillä on erityisjärjestelmiä. Ja Alankomaissa maan länsiosissa on hyvin paljon fosfaatteja maaperässä, mutta se ei liity karjanhoitoon, vaan fosfaatit ovat peräisin merestä. Eli Alankomaissa on hyvin erilaisia lukemia. Ne liittyvät kaikkiin näihin lähteisiin. Ja minulla on nyt konkreettinen kysymys. Eli mitä Euroopan tasolla pitäisi laskea? Eli ovatko nämä nyt oikeita lukia. Meidän täytyy katsoa, mikä on maatalouden osuus ja teollisuuden osuus. Ja tämähän on ratkaisevaa, koska tällä hetkellähän meidän täytyy puuttua näihin vakaviin päästöihin. Please, sir. Well, we... Olkaa hyvä. On... Niin, tarvitsemme nämä luvut jäsenvaltioille, siitä riippuvaisia, joten fosforia niitä prosenttiluvut tulevat jäsenvaltiot. Tähän raporttimme perustuvat. Yes, clear. Niin, olko muita? Jollei, niin sitten seuraavat kysymykset ovat eri aiheista, joten ehdotan, että pääjohtaja käsittelee yksitellen ja niin sitten kysymysten jälkeen, jos jotakuta kiinnostaa, kysyä tai kommentoida, niin ilmoittakaa. Olkaapa hyvä. Thank you, Mr. Chair. So I will first... Kiitos puheenjohtaja. Ivo Beletin kysymys siitä, mikä oli hidasteena tämän täytäntöpanon kertomuksen saamisessa, niin nämä piti saada 2016 vuoden kesäkuussa nämä tiedot jäsenvaltiolta. Valitettavasti takarajan mennessä 12 jäsenvaltiot olivat noudattaneet tätä takarajaa ja osassa näistäkin puuttui tärkeitä tietoja, jotka tuli raportoida myöhemmin. 19 jäsenvaltion kohdalla tietoja puuttui tai ne olivat epätäydellisiä ja nämä tiedot annettiin vasta vuonna 2017. Ongelma oli se, että nämä tiedot raportoivat raportoinnista saatiin vasta lokakuussa 2017 komission. Nyt me keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa, kuinka me voimme välttää tämän tyyppiset viivästymät 2020 vuoden seuraavalla raportoimiskerralla. Jatkanko seuraaviin kysymyksiin? Nyt siirryn kysymykseen, Timo Völkenen kysymykseen mitkä rajoitukset nitraattidirektiivi pitää sisällään koskien maatalousmalleja, joissa on, joista tulee vähän ravinteita. Mitä toimia on direktiivin ulkopuolella, että tämä voitaisiin panna täytäntöön? No, minä sanoisin, että tämä on rohkaisu kestäviin, tasapainoisiin, ravinnetasapainoisiin maatalousmalleihin siten, että vältetään saastumista, niitä ja nitraatin saastumista. Tämä, tässä on tietenkin kiinnitettävä huomiota jäsenvaltioiden ominaisiin oloihin. Eräs direktiivin kulmakivistä on tämä tasapainoisen lannoittamisen periaate. Se, kuinka paljon ravinteita käytetään maalla, ei pidä olla enemmän kuin mitä kasvit tarvitsevat ja mitä ne pystyvät imemään. Ja tämä liittyy lantaan ja mineraalilannoitteisiin molempiin. Tätä silmällä pitäen direktiivi auttaa siinä, että kuljetaan kohti kestävää mallia. Mutta jotta nämä kestävyysmallit voidaan saavuttaa, ne toimenpiteet, joita tässä direktiivissä on, niin niitä on täydennettävä jäsenvaltiotasolla muilla toimilla muista politiikan välineistä – direktiivi ja yhteinen maatalouspolitiikka ovat tällaisia. Ja ainoastaan yhdenmukaisella poliittisella lähestymistavalla, jotta vältetään näitä haitallisia käytäntöjä ja tukia, niin ainoastaan tällä tavalla direktiivin tavoitteet voidaan saavuttaa. Joten direktiivin ohella on tärkeää, että siirrytään kohti maatalousmalleja, joissa käytetään alempaa tasoa ravinteita – Tästä on useita esimerkkejä olemassa. Käytetään luonnon omia lannoitteita, varsinkin sellaisilla alueilla, joissa nitraattisaastuneisuus vaivaa jo merkittävästi. No. Joku? Ei. Olkaa hyvä, jatkakaa. Ei. Hetkinen. Delay. President. Kiitoksia. En ajatellut puhua, mutta minun on pakko tähän vastata. Meidän ei pidä asettaa vastakkain erilaisia maantalousmalleja. On puhuttu esimerkiksi kuparin vaikuttavasta aineesta ja se vaikuttaa ympäristöön ja terveyteen vähemmän kuin synteettiset tuotteet. Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia näiden tietojen kanssa, joita meillä on eri tuotantomalleista ja käytetyistä tuotteista. Muistuttaisin, että yksi pahempia myrkkyjä ovat sellaiset, jotka tulevat luonnosta, eli täytyy olla varovaisena sen suhteen, mitä täällä sanotaan. Thank you for your... Kiitos, edustaja Delay. Haluatteko vastata? Kyllä, haluaisin reagoida, koska hyvä, että tuo kysymys tai kommentti tuli, koska tavoitteena ei ole ollenkaan tässä asettaa vastakkain maatalousmalleja keskenään tässä pitää pohtia, jos on alueita, jotka ovat jo saastuneet, kun on liikaa tuota syöttöä. Yksi tapa silloin siirtyä kohti kestävyyttä, tietysti niillä alueilla on puuttua näihin tuotantotapoihin, jotka ovat vähemmän syötteitä. Yksi esimerkki tässä, varmaan tai tässä nyt on mikä nimen lääke kyseessä, mutta kaikki maatalousmallit sijoittavat useita vaiheita, jotka vievät kohti kestävyyttä. Esitin siis vain esimerkin. Kiitos. Someone else? Onko muita? Ei. Kiitos. Voitte jatkaa sitten Rova Müllerin kysymyksiin. The question... Müllerin kysymys. Eli mitkä rikkomustapaukset ovat vielä auki ja onko uusia toimia jäsenvaltioita vastaan nitraattidirektiivin osalta? Tällä hetkellä uusi rikkomustapausta on vireillä. Yksi Belgia, Valloniassa Saksassa, Kreikassa, Ranskassa, Puolassa ja Slovakiassa. Sitten on kaksi tutkimusta käynnissä, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta. Mutta kuten todettiin, komissio arvioi tämän hetkistä direktiivitäytäntöönpanoa viimeisimpien tietojen pohjalta ja se saattaa ryhtyä laillisiin toimiin, jos se on tarpeen tiettyjen jäsenvaltioiden osalta. Mikrofoni. No voimme sitten toisen kysymykseen. on Mülleriltä. Puheenjohtaja, jos sopii, niin tässä on kaksi kysymystä liittyvät toisiinsa. Mülleriltä ja toinen Stefan Ekiltä. Ne liittyvät toisiinsa. Voisin ottaa ne yhdessä. Müllerin toinen kysymys liittyy siihen, josko YMP nämä suunnitelmat niin kuin on ehdotettu, joka on tulosorientoituneempi tuo alueelliselle täytäntöpanolle nitraattidirektiivistä ja myös yksinkertaistamista YMPssä. Nostan Ekin kysymys kysyy, että josko nitraattidirektiivin täytäntöpano otettiin huomioon, kun tätä YMPtä valmisteltiin. Esko, kun täytäntöpano on yksi näistä ex ante ehdoista, kun hyväksytään nämä YMPn strategiset suunnitelmat. Eli tässä käsitellään näitä YMPn strategisia suunnitelmia yhdessä nyt sitten YMPn strategiset suunnitelmat tietysti, ne pitää ottaa huomioon. Ne on pakolliset toimet, jotka liittyvät Nikrat-toimintasuunnitelmiin, jotka on pannut täytäntöön kansallisella tasolla. Meidän pitää täydentää niitä vapaaehtoisilla toiminnalla muistaen aina saastuttaja maksaa periaatteen, kuten sanoin aikaisemmin. Hitaattitekit täytäntöpano on osa tätä koko järjestelmää ja komissio on ehdottanut parannelta YMPlle 20 vuoden jälkeen, joka sitä säännökset, jotka olivat suoran yhteyden sen välillä, että miten kunnioitetaan vaatimukset direktiivin alla, sitten suorat tuet viljelijöille toisaalta ja sitten hyvät maatalous- ja ympäristöehdot. Kuten sanoin aikaisemmin, nämä uudet velvoitteet, niillä on potentiaalia vähentää nitraattisaasteita, en on tukea täytäntöönpanoa direktiivin osalta, joka on nyt tuota ilmoitettu osa. Yksi on tuo kestävyysvälinen ravinteille, niin kuin ehdotettiin. Ja sitten myös uusi vaatimus, joka kiettäisi tällaiset tietyt ajanjaksot, jotka löytyvät maaperään. Strategiset suunnitelmat pitää hyväksyä komissiossa. Tämä on edistystä. Jos verrataan aikaisempaan kauteen, jäsenvaltiot voisi vain ilmoittaa komissiolle valinnoistaan joten uskon, että tässä nyt on mahdollisuus komissiolle ja sen valtioille vahvistaa johdonmukaisuutta tätä valintojen ja tarpeiden välillä, jotka johtuvat nitraattidirektiivistä tai ottaen veden puitedirektiivistä, jotta voidaan puuttua veden saastumiseen maatalouslähteistä. Ihan viimeinen kommentti tästä aiheesta. Uskon, että Parlamentin rooli tulee olemaan tärkeä tulevana kuukausina, kun keskustellaan näistä säännöksistä YMPstä, YMPstä 20 vuoden jälkeen. Pitää varmistaa tavoite, joka voidaan hyväksyä, eli tämä täysi mukaisuus eli YMP-ehdotuksen koherenssi ympäristöpolitiikka ja lainsäädäntöön varmistaen tuki maanviljelijöitä, kun siirrytään kohti todellista kestävää maataloussektoria – Tiedän, että tämä on jäsenvaltion käsissä pitkälti, mutta myös tämän parlamentin edustajan käsissä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Onko kommentteja? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komissiolle vastauksista tähän kysymykseen. Pitäisikö meidän saada myöskin kirjallisesti tämä vastaus? Panin tämä kyllä ylös, mutta tässä oli monia tärkeitä kohtia ja haluaisin saada tämän myöskin sähköisesti. Ja lopuksi nitraattidirektiivi. Sehän on vuodelta 1991 ja se on auttamattomasti vanhentunut. Meidän pitää mukauttaa se innovaatioon ja kiertotalouteen. Meidän täytyy ottaa huomioon esimerkiksi mineraalitutkimukset, jotka liittyvät jätteisiin ja erilaiset lannoitteet, Tiettyjä lainatöitä edelleen syrjitään. Meidän täytyy ottaa huomioon maaperän terveys ja puheenjohtaja. Olemme puhuneet hyvästä mm, veden, ilman ja maaperän laadusta ja toivottavasti me pystymme tätä kautta saamaan aikaan hyviä tuloksia. Thank you, director. Kiitos pääjohtaja, olkaa hyvä. Well, we... Me emme ole kaavailleet kirjoittavamme ylös näitä antamiamme vastauksia, mutta se, että onko tämä mm, tyyppidirektiivi vanhentunut vai ei, niin no mielestäni se antaa vedenlaatuun liittäviä vaatimuksia. Se ehdottaa jäsenvaltioille parhaat mahdolliset keinot saavuttaa nämä vaatimukset. Ja näitä toimintasuunnitelmia on tarkistettava aina neljän vuoden välein. Ja tässä kiinnitetään huomiota kaikkein ajankohtaisimpiin tutkimustuloksiin ja menetelmiin. Teknologian kehitys pysyy tässä mukana, koska tätä päivitetään. Siksi me emme koe tarpeelliseksi uusia tätä. nitraatidirektiivi kiinnittää huomiota siihen, että niillä alueilla, joissa on saasteita, on otettava huomioon räätälöidyt toimenpideohjelmat, joissa on viimeisimmät tutkimustulokset ja teknologiat huomioitu. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme toimittaneet kirjallisen kysymyksen ja saimme vastauksen. Tietysti avustamme voivat sitten käydä katsomassa näitä kaikkia, mutta mutta ilmeisesti komissiolla on tämä vastaus, koska saimme juuri kyllä, että näitä vastauksia ei voi lähettää kirjallisesti, mutta EPPn kautta sitten kysyn, että minkälaisia vastauksia sitten voimme saada kirjallisesti koska tämä vaikutti minusta kyllä todella oudolta. Well, uh, No, edustaja Schreier Pirk, tiedätte, että komissio voi vastata kirjasti tai ei, kuten tunnen kokemuksista, niin vaikka me vaadimme niin joskus tämä ei ole heidänkään käsissään, joten tiedämme erittäin hyvin, miten tämä homma toimii. No pääjohtaja, haluatteko vielä kommentoida? Voisin lisätä, että kaikki ne kirjalliset kysymykset, jotka me vastaanotamme, niin me annamme niihin kirjalliset vastaukset, joten mikäli me saamme MEPiltä kirjallisen kysymyksen, niin kyllä me tähän vastaamme kirjallisesti. Selvä. Siis minä olen lähettänyt kirjallisen kysymyksen näistä eri vapauksista, mutta en ole kirjallisesti saanut kyllä mitään vastausta. Okei. Okay, uh, me... Ok. Ehkäpä teidän yksikköön voi hoitaa tämän sitten jonkun muun hallintoväen kanssa, että voidaan nähdä, että Oliko tässä kyse tuosta kirjasta jos uskon, niin silloin tuskin komissio näin tarkoitti tehdä. Tai ehkä kyse on prosessista, en tiedä. Keskustelu päättyy tähän. Kiitos osallistumisesta. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Kiitos pääjohtaja. Vastasitte kysymyksiin. Kiitos kollegat. Joilla on muita asioita. Seuraava kokouksemme pidetään 9. päivä heinäkuuta Brysselissä.